Monsieur le Président, Mesdames et messieurs, la séance est reprise. Hyvät edustajat, jatkamme istuntoa. Eilisen istunnon pöytäkirjat on jaettu. Onko niihin huomautettavaa? En näe niitä, joten pöytäkirjat on hyväksytty. Seuraavaksi viisi esitystä Iranista, Shirin Ebanin tapaus. Ensimmäinen tekijä Matsakis, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Mr. President, Mr. Commission. Puhemies, komission jäsen, joka juuri saapui. Nobel-palkinnonvoittajan Shirin Ebadin vainoaminen on vain yksi esimerkki siitä,